Good morning. We will start. No niin, aloitamme tämän kokouksemme. Hyväksymme esityslistan. Ei näytä olevan ongelmia. Näin voidaan mennä kohtaan kaksi. En el segundo punto del, del orden del día... Eh... Seuraava kohta esityslistalla on esittely. Keskipitkä, kes, keskipitkän aikavälin mietintö, jossa puhutaan ihmiskaupan ihmiskaupan katkaisemisesta. Täällä meillä on läsnä live-valiokunnasta puheenjohtaja edustaja Moraes. Olemme ymmärtäneet, että nyt on ihan aiheellista ja myöskin hyvin mielenkiintoista tässä keskusteluvaiheessa kytkeä se tähän. Saamme, meillä on edustaja Vasilau myös mukana, joka on Euroopan tason koordinaattori, kun puhutaan ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta. Hän on vastuussa koordinointitoiminnassa ja meidän pitäisi saada toimielinten ja eurooppalaisten viraston toiminta yhtenäisemmiksi myös jäsenvaltioiden toiminta mukaan lukien saadassa yhdelle linjalle. Samalla 18. lokakuuta vietettiin eurooppalaista äh, ihmiskaupan vastaista päivää. Komissio esitteli äh, puolivälin äh, aikakirjan ja haluan kiittää tässä vaiheessa Vasiliota siitä, että hän on läsnä täällä keskustelemassa meidän kanssamme ja annan välittömästi puheenvuoron Libe-valiokunnan puheenjohtajalle edustaja Moraisille. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, Kiitoksia. Ja kiitoksia siitä, että olette yhdessä järjestämässä tätä kokousta kanssamme. Yhteistyö FEM- ja Libe-valiokuntien välillä tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä, joka koskee ihmiskauppaa, on tietysti tärkeä eikä tietysti mitään uutta. Se aloitettiin jo viime toimikaudella hyväksymällä direktiivi, joka koski ihmiskaupan estämistä ja torjumista ja sen uhrien suojelua. Se on ensimmäinen direktiivi, joka koskee aineellista rikollisoikeutta, joka on hyväksytty Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja Anna Heed ja muut kollegat live-valiokunnasta ovat täällä tänään paikalla. Yksi tärkeistä asioista oli ihmiskaupan vastaisen koordinaattorin viran perustaminen, joka torjuu ihmiskauppaa. Ja tätä hyödynnetään, kun pyritään torjumaan ihmiskauppaa, joka on erittäin vakava järjestetyn rikollisuuden muotoon. Sillä on paljon erilaisia vaikutuksia. Siinä rikotaan perusoikeuksia ja Libe-valiokunnan nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi edustaja Vasiliatun, joka on jo ja kiitän hänen tekemästä työstään. Hän tarkastelen näitä tärkeitä kehityskulkuja jatkuvasti ja tiedän, että nyt annan teille puheenvuoron takaisin, jotta voitte sitten esitellä Vasiliatun ja, ja jatkaa tätä toimintamme. Vai haluatteko, että minä teen sen? Ai minä teen sen. No, minä olen tässä nyt ylimuodollinen tänään näköjään. Eli annan puheenjohtajan EUn ihmiskaupan vastaiselle koordinaattorille Maria Vasiljatulle. 20 minuuttia teillä on puheaikaa. Tämän jälkeen puheenvuoron saavat jäsenet. Kiitoksia. Kiitoksia Euroopan parlamentin arvoisat jäsenet siitä, että minulla on tänään tilaisuus kertoa täällä teille siitä, mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet EUn e ihmiskaupan vastaisessa politiikassa. Euroopan parlamentti on ollut jatkuva liittolainen tässä työssä. Me olette tukeneet niitä haastavia tehtäviä, joita meillä on ollut minun vastuualueella. Niihin haluan kiittää, kiittää teitä siitä. Olemme saaneet aikaiseksi myös aika kattavan puitteiston EU-tasolla yhdessä parlamentin kanssa ja lainsäädännön avulla tästä direktiiviä tiivistä. Nyt kun meillä on uudet komission prioriteetit. Olemme kuulleet komissaarilta hänen prioriteeteistaan. Kiitos siitä, että edelleenkin nämä asiat ovat esillä. Se on selkeä prioriteetti komissiolle. Jotta asiat asetettaisiin oikeisiin mittasuhteisiinsa, EU tietysti tunnustaa ihmiskaupan ensinnäkin vakavana ihmisoikeusrikkomuksena toiseksi. Se pitää sitä vakavana ihmis, järjestäytyneen rikollisuuden muotona. Tämä on ainoa järjestäytyneen rikollisuuden muoto, joka suoraan on kielletty YK perusoikeuskirjassa. Eli kun puhutaan ihmiskaupan torjunnasta, niin puhutaan myös perusoikeuksien säilyttämistä. Nämä kaksi valiokuntaa ovat siis siihen aivan oiva foorumi. Tässä on kyseessä myös rajoylittävä ilmiö ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi pureutua tähän ongelmaan yksin, mikä osoittaa myös sen, että Jäsenvaltioilla on tärkeää työskennellä tässä asiassa yhdessä. Meidän täytyy siis työskennellä monimuotoisella tavalla, meidän täytyy toimia proaktiivisesti ja eri tasoilla. Kuten jo sanottu, aion kertoa jonkun verran siitä, mitä olemme viimeisen kahden vuoden aikana tehneet. Ja 18.10. esittelimme EUn, ja esittelen teille EUn ihmiskaupan vastaisen päivän, joka on 18.10. siis. Muistutan myös siitä, että samalla kun tässä nyt puhumme, nyt on tusinoittain, mahdollisesti myös sadoittain ihmisiä, joita pidetään vankeina ja he joutuvat tarjoamaan palveluksia tahtoisa vastaisesti. Minulla on suuri etuoikeus käydä turvataloissa ja olen, saanut, olen saanut tutustua ihmisiin, jotka on tunnistettu. Tässä on kyseessä kuitenkin vain jäävuoren huippu. Hyvin usein kuullaan näitä kauhukertomuksia siitä, että tällaista tapahtuu ihan naapurustossa. Tämä asia ei ole jotain, joka tapahtuu jossain kaukana ja kohdistuu vain muuhun, muutamaan yksilöön, mikä tietysti olisi aivan yhtä vakavaa, mutta vuosina 2010-2012 30 000 146 ihmistä, naista, tyttöä, poikaa, miestä, rekisteröityivät ihmiskaupan uhreiksi viranomaisten luona. EU-ssa siis. Se merkitsee sitä, että ainakin tämä määrä ihmisiä, joilla unelmat, elämä, perhe ovat murskautuneet, on olemassa. Usein kuullaan myös, että tämä on rikollisuuden muoto, jota ei ymmärretä riittävästi, josta täytyy lisätä tietoisuutta. Minä haluaisin olla hieman eri mieltä. Nämä ihmiset saattavat valmistaa meidän vaatteemme, leipoa leipämme, tarjoavat seksipalveluita. Joskus he kerjäävät kadulla. Joskus he ovat kaduilla koska he joutuvat tarjoamaan seksipalveluita. Joskus he ovat taloissamme tarjoavat kotiapua. Monet näistä ihmisistä ovat pakotettuja tarjoamaan palveluita ja hyvin usein me tietoisesti näitä palveluita myös hyödynnämme. Kuten totesin, meillä on nämä rekisteröidyt uhrit. 80 prosenttia heistä on naisia, 17 prosenttia miehiä, ja 16 prosenttia tyttöjä, poikia ja lapsia ylipäätään. Seksuaalinen hyväksikäyttö on kaikkein suuri hyväksikäyttömuoto, muoto, 69 prosenttia, ja näistä enemmistö on 95 prosenttia naisia ja tyttöjä, ja ovat seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Tuhat lasta olemme saaneet nähdä, josta on käyty kauppaa seksuaalisen hyväksikäytön tavoittelemisessa. Ja 90 prosenttia raportoidusta tapauksista, niistä 71 prosenttia on ollut poikia ja miehiä. Mielenkiintoista on se, jota haluaisin painottaa, on se, että 23 kolmasosa eli 65 prosenttia uhreista tulee EU-maista. Pääosassa Romaniasta, Bulgariasta, Alankomaista, Unkarista ja Puolasta – ja loput uhrit Nigeriasta, Brasiliasta, Kiinasta, Vietnamista ja Venäjältä. Suurin osa rikollisista ja suurin osa uhreista ovat EU-kansalaisia. Miksi minä tätä painotan? Painotan sitä siitä syystä, että meidän täytyy, meillä täytyy olla käsitteet selvillä, kun tästä asiasta puhutaan. Hyvin usein puhutaan ihmisten salakuljettamista ihmiskaupasta samana asiana. Haluaisin kuitenkin sanoa, että meidän kansainvälistä lainsäädäntöä ja e EU-lainsäädäntöä, joka selkeästi määrittelee näiden väliset erot. Todellisuus on tietysti hyvin monimutkainen. Me emme voi erotella helposti näitä asioita toisistaan ja jotkut uhreista, joita salakuljetetaan EU-hun, myöhemmin tulevat myöskin ihmiskaupan uhreiksi. Mutta, ja kaikki ihmiskaupan uhrit eivät ole omaa matkaansa aloittaneet – salakuljetuksen seurauksena. Tiedän, että globaalin kertomus YK UNODCn kertomus osoittaa samankaltaisia suuntauksia, samankaltaisia tietoja. Se on surullista, mutta samalla rohkaisevaa, koska se merkitsee sitä, että ainakin sen suhteen, millä tavalla me analysoimme tätä tietoamme, me olemme oikeilla raiteilla. Lisäksi ei kannata puhua pelkästään numerosta. Tässä on kysymys oikeista ihmisistä, oikeista elämistä, Tietysti sillä on merkitystä, onko kyseessä 10 000 vai 12 000, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon näiden kaikkien ihmisten todellisuus ja kokemukset. Jotta näin voitaisiin tehdä, meidän täytyisi keskittyä samalla tavalla sekä ennaltaehkäisyyn, rikollisten tuomioille saattamiseen ja meillä täytyy olla lapsilähtökohtainen ja sukupuolilähtökohtainen lähestymistapa. Meidän täytyy olla erittäin selvillä tästä. On tietysti hyvä, että tästä neuvotaan, mutta siitä ei ole kysymys. Kyseessä ovat juridiset velvoitteet, ennaltaehkäisy, tuomitseminen, oikeuteen saattaminen. Nämä ovat juridisia velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on. Puhutaan juridista velvoitteista. Aivan kuten puheenjohtaja selvitti, minä olen artikla 20 direktiivistä. Siellä löytyy minun toimenkuvani ja pyrin koordinoimaan ja luomaan johdonmukaista siinä, mitä teemme. Lainsäädäntömielessä meillä on siis erittäin kunnianhimoinen juridinen puitteisto, joka olisi pitänyt transponana 6.4.2013 kaikkien jäsenvaltioiden toimista omaa lainsäädäntönsä. Komissio on ollut erittäin tehokas. Voin sanoa, että 25 jäsenvaltiota on nyt virallisesti ilmoittanut transponoineensa tämän lainsäädännön, ja meillä on Saksa ja Belgiasta vielä odotellaan tietoa. Nyt analysoidaan tätä jäsenvaltioiden antamaa tietoa, ja me emme suinkaan epäröi ryhtyä kaikenlaisiin toimiin, jotta voidaan edetä asiassa. Meillä on myöskin poliittinen puitteisto, jonka tuetaan tätä direktiiviä jäsenvaltioita. Se on se EU-strategia, jonka esittelen teille nyt ja sen puolivälin arvion. Tämä strategia on ollut erittäin kunnianhimoinen, johdonmukainen, kattava ei siitä syystä, että minä olen sen asiakirjan koostanut, vaan siitä syystä, että siinä on mukana paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka ovat tämän strategian ottaneet omakseen. Siitä syystä se on ollut niin tervetullut sekä tässä talossa että myöskin neuvostossa ja jäsenvaltioissa. Jopa kansalaisyhteiskunta on ollut mukana tässä strategiassa. Puolivälin arvio, joka esitettiin, osoittaa, mitä tähän mennessä on saavutettu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, kahdeksan EU-viraston ja komission monen yksikön kanssa ja EU-ulkopuolisten maiden avulla. Olemme tarkastelleet sitä, mitä on saatu aikaiseksi. Olemme kovin ylpeitä siitä, sillä me olemme tehneet kaiken ja oikea-aikaisesti vielä, niin kuin jotkut jäsenvaltiot ovat todenneet, olemme kaiken tehneet, mitä olemme luvanneetkin tehdä. Jos otan jotain esille, olemme jatkaneet EUn epävirallisen kan- kansallisten raportoijien työtä. Me työskentelemme nyt verkostona ja yhdessä jäsenvaltion ja komission kanssa. Me olemme lähes yhteistyössä tässä asiassa. Olemme luoneet myös EUn kansallisyhteiskunta foorumin, jossa yli sata erilaista kansallisjärjestöä on mukana eri alueilta, jotka liittyvät ihmiskauppaan. Ne kokoontuvat yhteen ja se toimii kahdella tavalla. Ensinnäkin voimme kertoa kansalaisjärjestöille siitä, mitä EU-tasolla tehdään, jotta saamme laajemman vaikutuksen sille, mutta kaikkein tärkeintä on se, että me saamme kuulla kansalaisjärjestöiltä, kuulemme, miten meidän tulisi hoitaa työmme, ymmärrämme enemmän asioita niiden kokemusten pohjalta. Olemme myös käynnistäneet tällaisen sähköisen foorumin, koska me emme voi kaikki kokoontua, mutta tämän foorumin avulla voimme sitten vaihtaa tietoa, kertomuksia, kokemuksia ja siitä voidaan hyötyä myös EU-tasolla. Olemme julkaisseet tämän lisäksi useita käsikirjoja ja suuntaviivoja, niin kuin jäsenvaltiot ovat pyytäneet, uhrien tunnistamisesta, uhrien oikeuksista, lasten huoltajuuskysymyksistä. Kyseessä on pitkä luettelo, kaikki on tehty ja olemme pyrkineet oppimaan lisää. Eli olemme käynnistäneet tutkimuksia ennaltaehkäisystä, sukupuoliulottuvuudesta ja niin poispäin. Eli ihmiskaupan vastaisen päivän varten olemme käynnistäneet Eurostatin tutkimuksen. Voin vastata siitä koskevia kysymyksiin. Ja kolmas elementti tässä paketissa on ollut se, että olemme julkaiseet direkt EUn ulkopuolisten ihmiskaupan uhrien väliaikaisten oleskelulupia koskevan direktiivin äh, kertomuksen. Ja tämän kertomuksen tulokset ovat se, että direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltioita täysin sen mahdollisuuksien mukaisesti. Voin kertoa siitä lisää, jos haluatte myöhemmin. Sitten muutama sana siitä, että keskitymme eri alueisiin. Ensinnäkin lapset. Olemme keskittyneet erityisesti lapsiin, jotka ovat mm, varsinkin heikossa asemassa. Useimmat uhrit joutuvat uudelleen ihmiskaupan uhreksi. Kyseessä on noidan kehä, joka t- Yksi näistä toimistamme kesäkuussa 2014 yhdessä perusoikeusviraston kanssa jonka kanssa teemme läheistä yhteistyötä, on ollut julkaista käsikirja, jolla voidaan vahvistaa huoltajuusjärjestelyitä lapsikaupan uhreille. Lisäksi olemme rahoittaneet erittäin useita hankkeita, jotka liittyvät lapsikauppaan. Jotkut sanovat, että no, heitähän on vain 16 prosenttia uhreista, mutta ei tässä ole kysymys määrästä, vaan meidän täytyy suojella lapsia, meidän täytyy ymmärtää, millä tavalla tämä toimii, millä tavalla voidaan lisätä tietoisuutta. Tämän lisäksi meidän täytyy pyrkiä myös lisäämään suojelua ja niitä koskevia järjestelmiä. Komissio nyt tarjoakin suuntavyöjä sen suhteen, millä tavalla tällaisia suojelujärjestelmiä voidaan käyttää käyttöön. Ja nämä asiat on tarkoitus hyväksyä vuonna 2015. Sitten puhutaan sukupuoliulottuvuudesta. Ja puhu, en puhu sukupuolesta sen takia, että täällä FEM-valiokunta on paikalla, vaan sen takia, että puhun siitä aina. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa myös sukupuolinäkökulma huomioon ihmiskaupassa. Ja EU-strategia ehdottomasti huomioi sen, että tässä on kyseessä sukupuoleen liittyvä ilmiö. YKssa kaksi vuotta sitten komissio on jo tunnustanut naisin ja lapsiin tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan yhtenä väkivallan muotona. Se on ihmisoikeuskysymys ja sukupuoleen liittyvä kysymys. Sukupuolen hyväksikäyttö, pakkoavioliitot ja muut halveksittavat riistomuodot ja väkivalta naisiin ja tyttöihin kohdistuvana on tämän asian ytimessä. Sukupuoli on merkityksellinen kaikissa ihmiskaupan vaiheissa. Naiset ja tytöt ovat yhä haavoittavampia. Se vaikuttaa riistoon ja heidän hyväksikäyttöönsä, heidän elämänsä ylipäätään. Ja kun puhutaan sukupuolesta, niin se mikä tulee mieleen ei ole pelkästään tämä, siis sukupuolinen hyväksi, sukupuolen hyväksikäyttö, prostituutio ja muut alueet, ikkunaprostituutio, pornografia, erilaiset mm, seuralaispalvelut, joka paikassa tämän olemassa. Se, mitä lainvalvontaviranomaiset toteavat myös jäsenvaltiossa ja mitä Europol toteaa, on, että erittäin selkeät yhteydet on olemassa ihmiskaupan, prostituution ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Prostituutio on korkean riskin alue. Ei siinä ole mitään poliittista. Emme me sano, että prostituutio ja ihmiskauppa ovat samat. Ei ollenkaan. Mutta se on korkean riskin alue. Monia muitakin tällaisia aloja on. Jolle me tätä tunnusta, niin me emme voi suojata niitä ihmisiä, jotka sillä alalla ovat. Sanon tämän siitä syystä, että muistan sukupuolista hyväksikäyttöä ja prostituutiota koskevan Euroopan parlamentin päätösosuma, joka hyväksyttiin toukokuussa 2014. Me tunnistamme nämä suositukset ja tunnistamme tämän mietinnön ja teemme parhaamme näitä suosituksia seurataksemme. Siinä oli kysymys seksuaalista hyväksikäytöstä siihen tähtävästä ihmiskaupasta. Sukupuolinen hyväksikäyttö on rikollisuus. Siihen voidaan soveltaa ihan tavallista rikosoikeutta artikan 83 nojallakin. Perustumissopimus ei tarjoa yksinomaista toimivaltaa prostituutioita kohtaan, vain seksuaalisen hyväksikäyttöön. Niin vuoden 2014 direktiivi sisältää prostituution ja hyväksikäytön. Jäsenvaltioilla on erilainen politiikka suhteessa prostituutioon. Meillä ei ole siinä suhteessa toimivaltaa. Kun puhun seksuaalista hyväksikäytöstä ja prostituutiosta, puhun siitä, että tehdään rikos ihmiskaupassa, jonka tavoitteena on seksuaalinen hyväksikäyttö. Kun puhutaan sukupuolesta, haluan myös kymmenen kertaa korostaa sitä, että tässä puhutaan myös miehistä ja pojista, jotka ovat myös kaikkien hyväksikäyttömuotojen uhria. He ovat myös olemassa myös esimerkiksi työvoiman hyväksikäytön puolella. He tarvitsevat myös turvakoteja, heidät täytyy tunnistaa, heitä täytyy suojella. Heidän täytyy saada tuntea, että he kykenevät kääntymään viranomaisten puoleen. Kun puhutaan siis työvoiman hyväksikäytössä, niin eh, olemme, tosi kuin mitä tilastot antaisivat olettaa, olemme keskittyneet siihen paljon. Meidän täytyy ymmärtää sitä paljon. Olemme rahoittaneet useita hankkeita. Nyt tällä hetkellä tarkastelemme tutkimusta, joka koskee tapauskohtaista käytäntöä jäsenvaltioiden suhteen. Pyrimme tekemään parhaamme ymmärtääksemme tätä ilmiötä, sillä se, että ihmisiä ei tunnista, se ei merkitse sitä, etteikö sitä tapahtuisi. En aio mennä kaikkiin erilaisiin muihin hyväksikäytön muotoihin, mutta haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä on ihmisiä, jotka pakotetaan esimerkiksi kotiapulaisiksi pakkoavioliittoihin, vaikkapa elinten luovuttajiksi, heidän mm, elimensä varastetaan. He joutuvat olemaan mukana rikollisessa toiminnassa. Se, mistä täällä tänään puhutaan, on ihmisten ostaminen ja myyminen ja heidän palvelunsa ostaminen ja myyminen. Valiokunnassa, joka käsittelee kansalaisvapauksia, kun puhutaan ihmisoikeuksista, tämä on se viimeinen ihmisten kauppaaminen – me kaikki helposti sanomme, että no ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa, koska ovat köyhiä, ihmiskauppaa tapahtuu, koska epäoikeudenmukaisuutta on epätasa-arvoa. Olen eri mieltä. Kaksi kolmasosaa maapallon asukkaista valitettavasti elää köyhyydessä. Eivät he kaikki ole ihmiskaupan uhreja. Ihmiskauppaa tapahtuu kahdesta selkeästä syystä. Koska se on kovin tuottavaa ja koska sille on kysyntää. Ilman sitä ei mitään ihmiskauppaa ole. Miettikääpä sitä. On edelleen epätasa-arvoa ja köyhyyttä, mutta ei ole ihmiskauppaa. Tämä on tunnustettu myös siinä, että Europol puhuu myöskin kysynnän kasvamisesta. Jokaisen uhrin takana on tekijä. Ja on myös joku, joka tuota palvelua haluaa. Tässä puhutaan 150 miljardista eurosta voittoina pakkotyön tuloksena, maailmanlaajuisesti siis. Tämä 150 miljardia menee ihmiskauppaajille, mutta mennäänpä eteenpäin. Sitten myöskin juridiselle sektorille menee rahaa jotka ovat mukana laittomassa toiminnassa tai laillisessa toiminnassa. Joskus taas sitten siinä laitetaan kiinni, ajatelkaapa vaikka kotiapulaisia, mitä sinne tehdään, säästetään rahaa tietenkin. Näiden kaikkien ihmisten takana on asiakkaat, kuluttajat, tekijät, EU-kansalaiset, jotka hyötyvät ja hyödyntävät ihmiskaupan uhrien palveluksia. Hyvin usein nämä ihmiset esimerkiksi palkataan internetistä Suuntaukset ovat muuttumassa, mutta Europolin mukaan internet tänä päivänä on aivan oleellisessa asemassa ihmiskaupassa. En aio nyt sen kummemmin mennä tähän asiaan yksityiskohtaisemmin, mutta meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä tietoverkkoasiantuntijoiden kanssa. Meidän täytyy myöskin tätä työstää hyvin yksityiskohtaisesti. Olemme nyt työstämässä myöskin kertomusta, joka koskee internetin ja internetrekrytoinnin välistä yhteyttä. Minuutti vielä. Kun puhutaan kysynnästä. Ei tässä ole kysymys siitä, että minä annan nyt neuvoja, että no vähennetään kysyntää. Direktiivi on ihan selvä. Jäsenvaltioiden on pakko ryhtyä toimiin vähentääkseen kaiken tyyppisen ihmiskaupan kysyntää. Jäsenvaltioiden velvoite on lisäksi ainakin pitää rikollisena sitä, että ihmiskaupan uhrin palveluiden hyödyntämistä pidetään rikoksena silloin, kun tiedetään, että tuo eh, henkilö on ihmiskaupan uhri. Tämä pitäisi olla heti voimassa, mutta meitä pyydetään pohtimaan sitä, että pitäisikö meidän kriminalisoida rikos. Haluaisin, että tämän valiokunnan jäsenet pohtivat sitä, että tiedetäänkö mitä muita rikollisuuden aloja, jotka paremmin sopisivat tähän asiaan, jotta, jossa selkeästi tietoisesti olla mukana rikollisessa toiminnassa eikä henkilöä kriminalisoida. Mikä siinä vaihtoehto olisi? Koskemattomuus vai? Sitä täytyy miettiä. Ö, rankaisemattomuus, anteeksi. Direktiivi vuodelta 2009 tarjoaa rikosoikeudelliset seuraamukset niille työnantajille, jotka tietoisesti ottavat palveluksensa henkilöitä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja. Jos tiedätte näin tekevänne, jos on kyseessä kolmannen maan kansalainen, niin hän joutuu teosta vastuuseen. Jos hän on EU-kansalainen, niin näin ei ole. Meidän täytyy todella nyt pohtia sitä, millä tavalla tätä juridista puitteista konsolidoidaan. Se täytyy tehdä yhdessä. En nyt voi siihen mennä yksityiskohtaisemmin. Me olemme työskennelleet paljon julkisen, yksityisen ja kansalaisen yhteiskuntasektorin kanssa. Kaikilla eri tasoilla olemme erittäin kattavasti työstäneet ihmiskaupan ulkoista ulottuvuutta. Meidän täytyy rakentaa kumppanuussuhteita ei-EU-maiden kanssa. Meillä on tämä niin sanottu toimintaorientoitunut asiakirjamme. Ja toisessa täytäntöönpanokertomuksessa meillä on erilaisia prioriteettimaita, kuten Ukraina, Albania, Brasilia tai itäisen kumppanuussuhteen Öö, ja yhdessä komission kanssa koordinoimme tätä toimintaa. Ulkosuhdehallinnon kanssa otamme käyttöön myöskin työn tähän suuntaan menemistä. Yksi sivu vielä. No mitä meidän pitäisi sitten tehdä? Työstämme tätä turvallisuusnäkökulmaa, ennaltaehkäisyä, uhrien suojelua, kumppanuuksia eri tasoilla. Anteeksi, että nyt kyennyt sitä enää käsittelemään yksityiskohtaisemmin. Voitte odottaa komissiolta kolme kertomusta. Direktiivin transponointikertomus, se taitaa olla ihan tavallista. Sitten kertomus suuntauksista. Ensimmäinen laatuaan. Ihmiskauppaa tilanteesta jäsenvaltioissa ja artiklan 20 mukaisesti puolet työstäni tällä hetkellä jäsenvaltioiden täytyy välittää minulle tietoa ihmiskaupasta jäsenvaltioissa. Minun täytyy laatia kertomus EU-tasolla ja sitten esittää se komissiolle. Kolmas kertomus sitten koskee tätä artiklan 23 kertomusta, joka koskee niiden kriminalisointia, jotka tietoisesti, painotan sanaa tietoisesti, hyödyntävät ihmiskaupan uhreja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät valiokuntien jäsenet, se mitä olen sanonut teille on se, että meillä on lainsäädäntöä, me osaamme tehdä lainsäädäntöä, meillä on hyvää lainsäädäntöä, Meillä on politiikka ja me olemme sitä täytäntöön panneet. Ja me voimme rahoittaa. Ja olemme varmistautuneet siitä, että rahoitus vastaa prioriteettejamme. Me olemme tehneet kaikkemme. Paljon uhreja on edelleenkin. Lainsäädännön täytäntöpanoa meillä ei ole nimittäin. Eikä tämän puitteiston täytäntöpanoa. me työskentele tämän suuntaisesti, niin voimme sanoa, että me epäonnistumme. Epä, meidän yhteiskuntamme epäonnistuu ja me petämme kaikki ne uhrit, jotka meihin luottavat. Sanon tämän asian joka kerta ja se kuulostaa ehkä vähän arkipäiväiseltä jopa, mutta tässä puhutaan nimenomaan siitä, että poistetaan. Mikä muu on? Me haluamme poistaa ihmiskaupan, emmehän me halua sitä vähemmän, me haluamme sen poistaa, mutta kaikki muu loukkaa uhreja. Ja kun me nyt tässä keskustelemme kohteliaasti keskenemme tästä asiasta, ihmisiä raiskataan, he häviävät, heidät tapetaan, heitä uhataan, kello käy, kello käy, se käy minulle ja se käy näiden ihmisten elämällä. Kiitoksia. Thank you, Miss eh, Vasiladu. Eh, Kiitos, Rova Vasiliadu. Kiitoksia alustuksestanne tässä valiokunnassa. Otitte esille hyvin tärkeitä asioita. Niitä usein käsittelemme valiokunnassamme ja haluamme kiittää työstänne. Nyt keskustelu alkaa. Täytyy sanoa, että on paljon halukkaita keskusteluun osallistujia, joten pyytäisin, että ei ylitetä kahden minuutin puheaikaa. Okei. Okay. Rova Heide ensimmäisenä. Tack så mycket Mirja och än en gång välkommen. Kiitos ja toivottavasti tässä tullaan tapaamaan monta kertaa käsittelemässä ihmiskauppakysymyksiä. Se on hyvin tärkeää. Komission strategiassa tunnustetaan, että ihmiskaupassa on vahva sukupuoliulottuvuus, koskee miehen asia eri tavalla. Tilastot osoittavat, että hyväksikäyttö erityisesti lasten kohdalla kasvaa, kuten sanoit. Euroopan sekä Euroopan parlamentti ovat molemmat kiinnittäneet asiaan huomiota. Mitä toimia komissio aikoo nyt ottaa käyttöön tätä kehitystä torjuakseen? Sitten seuraava kysymys. Tämä puoliväliarviossa sanotaan, että tutkimus on meneillään, jolla arvioidaan ennaltaehkäisytoimien tehokkuutta, joka esitetään sitten, esitellään sitten 2015 vuoden ensimmäisellä vuosipuiskolla. Aika pian siis. Haluaisin myös kuulla muutaman sanan kerran siitä. Kiitos. Muchas gracias. Tiene la palabra. Kiitos paljon. Edustaja Sibel. Thank you very much. First of all, I fully... Kiitoksia. Ensinnäkin tuen täysin sen, mitä lyhyesti mainitsitte näistä eroista, jotka löytyvät eh, ihmiskauppain ja salakuljettajien välillä. Se on tärkeää mielestäni tässä keskustelussa, mutta myös muilla aloilla, jossa näitä sanoja käytetään usein synonyymeinä. puhutaan ihmiskaupan eri muodoista ja eri aloista, joista uhreja voidaan nähdä, onpa se sitten prostituution alalla tai jossain muualla. Nämä useat alat, jotka mainitsitte, niin pohdinpa vain, että mitä jäsenvaltiot todella tekevät ja ovatko ne todella sitoutuneita tiettyjen ihmiskaupan muotojen torjuntaan sillä aina joku tietää. Mainitsit esimerkiksi leipomon ja ehkäpä me asiakkaina emme tiedä, että leipuri onkin ihmiskaupan uhri. Mutta leipomon omistaja varmasti tietää. Minun vaikutelmani on se, että he hyötyvät tästä he maksavat matala palkkausta, jos maksavat mitään, eivät maksa veroja eikä muita. He tietävät siis tilanteen ja hyötyvät siitä, mutta vaikutelmana on se, että jäsenvaltiot eivät toimi tehokkaasti tämän tyyppisiä ihmiskaupan muotoja vastaan, varsinkaan prostituution alalla. Minun kysymykseni on se, mikä on teidän näkemyksenne siitä, miten tehokkaasti jäsenvaltiot toimivat tällä alalla? Onko tässä eroavaisuuksia, onko kyseessä ongelma kautta Euroopan? Thank you, Mr. Basir. Edustaja Vazir, seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you very much uh, for that presentation. Kiitos alustuksesta. Haluaisin kysyä pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, että mikä prosenttiosuus näistä laajalti nuorista tytöistä ja pojista on siepattu ja mikä prosenttiosuus ovat uh, ihan omasta tahdostaan. En nyt sano, että he itse ovat omasta tahdostaan ihmiskaupassa, vaan ehkäpä vanhemmat sukulaiset perhe haluavat. Ja jos näin on, niin mitkä ovat syyt siihen, että Siis oletan, että he silloin lähtevät pois rakkaidensa luota. Mikä on syy, että näin käy? Niin, tämä olisi oikeastaan kysymykseni ydin. Madame Bimber. Edustaja Bimberg. Tack för ordet och tack för mycket intressant Kiitoksia puheenvuorosta. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoista esityksestä ja kertomuksesta. Minulla on kaksi kysymystä. Ja ensimmäinen niistä on se, että missä määrin tilanne, jossa maa valitsee katsoa sormiensa välistä näitä laittomia maahanmuuttajia esimerkiksi niin, että minun kotimaassani niin Ruotsissa käytännössä estetään poliisia ja oikeusturvaihmisiä tekemästä henkilöllisyystarkistuksia. Ja tämä itse asiassa saattaa edesottaa ihmiskauppaajien toimintaa. Toinen asia on pakotettu kerjääminen yhtenä tapana, jossa ihmiskauppaa hyödynnetään. Miten laajalle levinnyt tämä ilmiö on Länsi- ja Pohjois-Euroopassa? Ja voiko tämänhetkinen tilanne, jossa Ruotsissa esimerkiksi viralliselta puolelta kielletään järjestäytyneen kerjäämisen olemassaolo saattaako se heikentää näiden ihmiskaupan uhrien asemaa, jotka on pakotettu kerjäämään? Kiitos. Thank you. Eh, Kiitos, edustaja Bossenberg. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βασιλιάδου, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για... Vasiliadu, haluaisin kiittää tästä hyvin yksityiskohtaisesta alustuksesta ihmiskaupan oireista ja myöskin elinkaupasta puhuitte. Viittaatte erityisesti lapsiin, alaikäisiin. Ja siinä seuraava huomio. Ihan oikein sanoitte, että on paljon osallistumista rikoksiin, on kysyntää, mutta myös tarjontaa, ja täytyy ymmärtää, että esimerkiksi lääkäri joka nyt saa sitten tehtäväkseen irrottaa elimen, jotta sitä voidaan sitten käyttää kaupassa. Hänkin tekee rikosoikeudellisen teon. Eli oikeastaan nyt täytyy valvoa, että miksi esimerkiksi lapselta olisi otettu munuainen pois. No munuaisillahan näin käy, tai se on usein otettu elintä, mä tunnen Kreikasta. No, sanoitte, että jäsenvaltiot toimivat eri tavalla ja lainsäädännön toimeenpano on eri tasolla jäsenvaltiossa. Ja ennaltaehkäydyssä on niin, että ehkä varastuskampanjat eivät riitä, jos ajatellaan ongelman mittakaavaa mitä tapauksia kuuluu ihmiskauppaan, minkälaisia ennaltaehkäisykeinoja on, mitä tapahtuu sitten tekijöille. On myös, tässä, tässä on tietysti myös rajat ylittäviä organisaatioita ja rikoksia, jotka toimivat maailmanlaajuisesti, ja sen vuoksi täytyy olla myös rajat ylittävää yhteistyötä joka alalla. FEM- ja libevaliokuntien toimialoilla se olisi prioriteetti mielestäni. Ja yhteistyössä teidän kanssa niin toivottavasti tässä voidaankin päästä eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana. Kiitos paljon. Edustaja Morgano, olkaa hyvä. Grazie. Eh, le drammatiche cifre che ci sono state ricordate. Niin, kiitos. Viime päivinä on puhuttu aika dramaattisista luvuista tänä aamuna. Varsinkin on tärkeää, että jäsenvaltiot ja kiireesti perustavat juridiset puitteet. Äh, tästä on puhuttu jo paljon. Meidän pitää vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisjärjestöjen toimintaa, myös uskonnollisten yhteisön toimintaa, jotta he voisivat joka päivä toimia siten, että nämä ihmisraukat, uhrit eivät joudu enää kärsimään. He ovat inhimillisiä olentoja, eivät vain lukuja tai kauppatavaraa. Mitä tulee muuhun, hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että kaikki me näemme kaduilla, asuinalueillamme, äh, asemilla näemme näitä heikossa asemassa, olevia, heikossa asemassa olevia ihmisiä. He ovat myös uhreja. On sanottu selkeästi, toistan vielä, että tässä on kyse ihmisolennoista, jotka ovat joutuneet tilanteeseen, uuteen nykyaikaiseen orjuustilanteeseen, joka johtuu rikollisesta toiminnasta ja maailmanlaajuisesta ihmiskaupasta. Meidän pitää he joutuvat meidän pitää muuttaa heidän korvausjärjestelmää, muuten tätä ei myöskään voida poistaa. poistaa. 16 prosenttia ihmiskaupan uhreista on lapsia, näin sanottiin. Ja kuten on täällä sanottu useaan otteeseen, nämä lapset ovat kauppatavaraa, heidät myydään. 40 000 euroa joskus luku tästä ihmiskaupasta. Tämä ihmiskauppa on kuitenkin hyvin monisyinen ja vaikea vyyhti jos halutaan tehdä ihmiskaupasta objekti meidän nykyyhteiskunnassa, se tarkoittaa sitä, että joidenkin toiveista tulee oikeuksia. Ja näin ollen ihmisten oikeudet joutuvat vastakkainasetteluun. Jos ajattelemme lasten oikeuksia yleensä, jos ajattelemme myös sijaisäitiä, jotka synnyttävät, jos ajattelemme pornografian levit, levinneisyyttä, nämä ovat kaikki seurausta siitä, että lapsesta on tullut objekti Helmikuussa Euroopan parlamentti laati päätöslauselma, jossa sanottiin, että tämä kaikki on samaan suuntaan kulkevaa toimintaa. Ja minä sanoisin vielä, että meidän pitäisi todella saada jatkuvaa Anteeksi, tämä järjestöt saavat jatkuvasti rahoituksellista apua. Kiitos. Meidän täytyy nyt sulkea puheenvuorolista. Meillä on vielä kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Äh, seuraavaksi edustaja Spinelli. Grazie, signora Bassi. Kiitos. Rova Vasilia Tule, kiitos tästä loistavasta esityksestä. Kyllä, minä haluan kertoa teille siitä, kuinka suuresti olen huolissani tilanteesta. Eurooppalainen direktiivi ei ole vielä siirretty riittävästi kaikkiin maihin, ainakaan omassa kotimaassani Italiassa. Ja haluan myös sanoa teille, kertoa teille tutkimuksesta, joka laadittiin siitä, että Euroopan direktiivi ei ole vielä siirretty kaikkien jäsenmaiden lainsäädäntöön, ei ainakaan Italiassa. Tärkeä asia on myös se, jos puhutaan tästä näiden ihmisten haavoittuvuudesta, heidän haavoittuvasta asemastaan tai tilanteestaan, pitää myös ottaa käyttöön ne toimenpiteet ja välineet, joista puhutaan tässä direktiivissä. Ei ole otettu kansallista ohjelmaa käyttöön sen jälkeen, kun tämä direktiivi astui voimaan. Italiassa on paljon puutteita järjestelmässä ja se voi synnyttää vaaratilanteita uhrien suojelemista ajatellen. Vahvat talousjärjestelmät ovat pystyneet toimimaan tässä uhrien suojelujärjestelmässä. He ovat osittain suojeltuja, mutta minä haluaisin tietää, mitä te olette mieltä tästä. Edustaja Petir seuraavaksi. Hvala lepo gospođo predsjednice. Zahvaljujem vam na ovom e, izvješću. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä raportista. Ja täytyy sanoa, että ei tässä kyllä voi olla välinpitämätön, kun kuulee näitä faktoja, jotka esittää esittelitte 800 000 naista ja lasta miestä ovat ihmiskaupan uhreina EU-ssa nykyään. 60 prosenttia heistä tulevat EU-maista. Tämä on nykyaikainen orjuuden muoto. Nämä ovat rikoksia, mutta myös hyvin kannattavia yrittäjyyden muotoja. Haluaisin kiinnittää huomioon lapsiin, joka on tietysti haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä. Seksuaalisen hyväksikäytön ja pakkotyön lisäksi ihmiskaupassa voidaan havaita myös uusi muoto ihmiskaupasta. Te voitte varmaan puhua tästä myöhemmin enemmän. Siinä on ihmiskauppaa lisääntymistoimia varten. Puhutaan vaikka sijaisäityydestä, laittomista adoptioista. Tämä kansainvälinen lisääntymistoimiala on hyvin laajalle levinnyt. Jotkut kutsuvat tätä vauvamarkkinoiksi. Siihen liittyy myös niin sanottu lisääntymismatkailu. Mitä toimia EU suunnittelee, jotta voitaisiin tehokkaasti torjua ihmiskauppaa, joka liittyy lisääntymistarkoituksiin? Kiitos. Muchas gracias, Tina. Kiitos paljon. Edustaja Milnar, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tohtori Vasiliadu teitä tästä hyvin e- energisestä esityksestä ja haluaisin myös kiittää teitä Catherine Bearderin nimissä, joka on Alden koordinaattori, mutta hän ei tänään päästä tänne paikalle. Kysymykseni teille, kun katsotaan komission kertomusta, joka koskee vuoden 2004 direktiiviä, joka koskee oleskelulupia, joita annetaan kolmansien jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uuriksi, mitä mieltä olette tämän direktiivin täytäntöönpanosta kautta EUn ja mihin konkreettisiin toimiin – pitäisi ryhtyä, kun esimerkiksi pyritään tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja lisäämään tietoisuutta heidän oikeuksistaan jokaisen jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa. Onko olemassa jotain sellaista tilasta, joka kertoo näistä oleskelulupien määrästä ja onko sukupuoliulottuvuus otettu ihmiskauppakysymyksissä huomioon tulevia direktiivejä silmällä pitäen? Kirkos have the floor. Edustaja Kirchhoff, olkaa hyvä. Θέλω και ευχαριστήσω την κυρία Βασιλιάδου για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και... Minäkin haluaisin kiittää Rova Vasiliadua mielenkiintoisista tiedoista, mutta myös hänen esittämistään kysymyksistä. Ne ovat asioita, joita täytyy tarkastella seuraavien vuosien aikana. Tämä tulee olemaan hyvin merkittävää työtä. Haluaisin painottaa ja kysyä lapsista, jotka tulevat muuttovirtojen mukana usein ilman vanhempia. He ovat erityisen haavoittuvia. He ovat tilanteessa, jota ei ole kunnolla määritelty. Onko ideoita siitä, että mitä näillä lapsille voidaan tehdä? Siis yleisesti maahanmuuttoon liittyen ja erityisesti ihmiskaupan uhrien osalta. Edustaja Durek. Kiitos paljon. Kovasti kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta ja selkeästä. Sehän liittyy myös siihen, mitä olemme huomanneet Puolassa. Esimerkiksi poliisimme on todennut, että usein raja prostituution, pornografian, pedofilian välillä on veteen piirretty. Eli nämä ovat sellaisia rikollistoimia, mutta usein näissä tapauksissa hyödyn, käytetään hyväksi samoja henkilöitä. Eli suurimmassa määrin pitäisi miettiä ei pelkästään sitä, että kriminalisoidaan ihmiskaupan uhrien hyväksikäyttö ja heidän palveluksiensa käyttö, vaan että jos haluamme torjua kysyntää, niin äh, käytetään muunkinlaisia toimia. Ajatellaan esimerkiksi Pohjoismaita, erityisesti Ruotsia ja prostituutiota. Ranskassa siitä keskustellaan. Eli kaikenlainen näistä hyväksikäyttö rahaa vastaan, oliko tai miestenkin, niin sitä pidettäisiin öö, henkilökohtaisen oikeuksien loukkauksena. Ei se tietenkään ilmiötä poista, koska se voi painoa maan alle se toiminta, mutta hyvin merkittävässä määrässä se voisi rajoittaa ilmiötä. Jos otetaan huomioon, että kyse on ihmisarvon suojelusta sinänsä, niin kyllä Euroopankin tasolla meidän pitäisi harkita tällaisia, tällaisia toimia. Kiitos. Thank you. Have the floor, Mr. Edustaja Usadowski. Dziękuję bardzo. Również... E, Kiitos. Minultakin kiitokset teille hyvin selkeästä raportista. Ihan konkreettisesta ilmiöstä haluaisin kysyä, joka tuli esille teidän alustuksessanne, nimittäin pakkotyö EUn alueella. Pakotettu työ ihan sitähän ei, siinä uhreina eivät ole pelkästään EUn ulkopuolisten maiden kansalaiset, vaan EU-maiden kansalaiset, myös Keski-Euroopasta, Romania. Haluaisin ihan nimenomaan kysyä, että mitkä ovat suosituksenne ja ehdotuksenne tällä alalla? Esityksessänne kerroit, että valitettavasti direktiivi ei käsitä työnantajia jotka työllistävät ihmiskaupan uhreja. Siis se ei koske siinä EU-kansalaisia, vaan EUn ulkopuolisia kansalaisia. Tarkoittaako se sitä, että olisitte valmis tekemään työtä direktiivin uudistamisen puolesta, että se kattaisi sitten myös EU-kansalaisten työllistäminen orjatyöoloissa EU-ssa? Koska jos jotkut maat Hollanti, Italia, nämä tapaukset itse tunnen ehkä myös muissakin jäsenvaltioissa, eh, hyväksyvät orjatyömäiset olosuhteet ihmisten työllistämiselle, niin ainoa tapa sitten on EU-tason aktiivinen toiminta. Ja kysyn tätä, että missä muodossa se voisi tapahtua ja mitä konkreettista tässä te voisitte ehdottaa. Kiitos. Muchas gracias. Tiene la palabra. Kiitos paljon. Edustaja Vacina. Sí, buenos días, muchas gracias, señora. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ihan lyhyesti muutamat kysymykset. Toivottavasti annettiin jotain lisäyksityiskohtia. Minä haluaisin tietää, mitä komissio tekee, jotta voidaan, äh, voidaan, voitaisiin tyrehdyttää tämä pyyntö, joka tulee tähän ihmiskauppaan ja seksuaalipalveluihin. Se jos puhutaan ihmiskaupasta ja prostituutiosta, kyllähän se on parlamentissa, se on tunnettu ja Interpol on myös tuttu tämän asian kanssa. Mitä komissio aikoo tehdä tämän asian suhteen? Thank you, Mrs. Honeywell. Have the floor. Edustaja Honeywell, olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Niin itse asiassa tuo viimeinen kohta, jonka tässä muutkin ottivat esille, josta halusin puhua. Ja haluaisin kiittää tästä erittäin selkeästä esityksestä josta olemme saaneet paljon tietoa, jota meillä ei välttämättä ollut aiemmin. Mutta tämän mietinnön kirjoittajana, josta puhuitte, joka koskee siis prostituutiota, sukupuolista hyväksikäyttöä ja tasa-arvoa, niin olen erityisen kiinnostunut nimenomaan tästä. Ja yksi niistä asioista, joka tässä teidän e, kertomuksessa tuli ilmi, oli se, että 65 prosenttia ihmiskaupan uhreista myydään Euroopan unionissa. Ja kun puhutaan tasa-arvosta, niin kysymys on siitä, millä tavalla me tätä asiaa hoidamme EU-tasolla on tärkeä. Meillä on hyvä pohja sille. Meillä on ollut hyvä tietopohja, me puhuneet myöskin kysynnän vähentämistä, mikä on olennaista. Meidän tulisi vähentää siis kysyntää se tietysti edesauttaa tilannetta, mutta koko ihmiskauppakysymys EU:ssa on tärkeä. Haluaisin kuulla teidän ajatuksenne siitä, millä tavalla tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Muchas gracias, señora Juan. Kiitos paljon, edustaja Honabel, kun te lopetitte tämän puheenvuorokierroksen. Ja nyt edustaja Meijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Libe-valiokunnassa olen usein äh, otteeseen ottanut esille sen, että äh, tässä on kyseessä tärkeä kysymys sekä EU-lainsäädännölle että rajanvalvonnalle. Haluaisin tietää, että missä, missä määrin rajavalvonta vaikuttaa ihmiskauppaan. Eh, y ahora la... No niin, nyt annan puheenvuoron rouva Silitaulle, jotta hän voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja tiedän, että se on aika monimutkaista ja ehkä vaikeata, mutta haluaisin teiltäkin pyytää, että ette puhuisi yli viiden minuutin, koska meillä on vielä yksi iso kohta esityslistalta käsittelemättä. Te voitte varmastikin, tiedän, että ette ehkä vastaamaan konkreettisesti niin laajalti, mutta jos te pyritte vastaamaan nyt keskeisiin asioihin ja sitten voitte vastata näihin konkreettisiin kysymyksiin myöhemmin eri tavoin, mutta annan teille nyt välittömästi puheenvuoron. Thank you very much and that, uh, that I... Kiitos tästä pääsenkin arvostukseni alkuun ja jälleen kiitän tätä salia siitä, että tämä aihe kiinnostaa ja se, että tämä säilyy poliittisessa toimintaohjelmassa. Kiitos hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. En nyt väitä, että voin vastata kaikkiin kysymyksiin, kaikkiin on vähän muutama asia. Ennaltaehkäisy ensinnäkin. Olemme aloittaneet tutkimuksen ennaltaehkäisytoimista, koska komissio on antanut rahoituksen miljoonia euroja eri valistuskampanjoihin ja niin edelleen sidosryhmille, mutta en oikeastaan tiedä, mikä toimii ja mikä työn tulos, vaikutus on ollut. Eli tämä selvitys tehdään, jotta voitaisiin paremmin käyttää periaatteessa veronmaksajien rahoja ja varmistaa, että tekemämme työ vaikuttaa suoraan ja vähentää uhreja ja antaa suojaa ihmisille. Eli selvitystyö on aloitettu. Sitten ihmiskaupan ja salakuljetuksen ero. Varmaan olemme kaikki samaa mieltä ja jälleen ottaisin esille, että mitä jäsenvaltiot tehdä. Tässä täytyy niitä puolustaa. Kolme vuotta sitten, kun sain nimityksen, niin tehtiin paljon vähemmän, koska direktiivi ei ollut olemassa, koska strategia ei ollut olemassa varmaankin. Eli nyt on paljon enemmän tietoisuutta asiasta, on lähdetty liikkeelle asian puolesta, mutta matka on vasta alussa. Olen todellakin sitä mieltä, koska direktiivin Siis täytyy hyväksyä, että se on hyvin uutta lainsäädäntöä viime vuodesta, eli täytyy ottaa aikansa, kun tulee vaikutuksia. Ja sitten toimeenpanokertomusdirektiivistä sekä myöskin niin kutsuttu transraportti, ensimmäinen EU-raportti äh, ihmiskaupasta ensi vuonna kertoo paljon enemmän jäsenvaltioista, joten kun tuli näitä kysymyksiä yksittäisistä jäsenvaltiosta, siitä ei vastaa, mutta se mitä voin kertoa, että meillähän oli määräaika perjantaina – ja jäsenvaltiot ovat raporttinsa jättäneet kansallisella tasolla, jotta voidaan laatia EU-raportti sitten muutaman seuraavan kuukauden aikana. Joten pystymme sanomaan paljon enemmän sitäkin jäsenvaltiosta sitten ja miten he ovat työtä tehneet, kun tämä raportti tulee. Tässä haluan myös sanoa, kun jotkut mainitsitte kansalaisyhteiskunnan ja ihan oikein, jos sopii että olemme rohkaisseet ja olemme ilmaisseet tahdotomme tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa direktiivin puitteissa. He välittämät ovat lautuntonsa ja raporttinsa meille kommenttinsa siitä, että mitä jäsenvaltiotasolla tapahtuu, heidän omat ideansa siitä, miten lakia pitäisi paremmin toteuttaa ja varmistamme sen, että nämä asiat otetaan huomioon EU-raportissa. Äh, haluan sanoa, että suostumusasia ei ole koskaan relevantti. No tietysti oli kyse aikuisista tai lapsista, kun puhutaan ihmissalakuljetuksesta. Uhrin suostumusta ei ole olemassa EU-laissa, kun puhutaan erityisesti lapsista. Olemme tietoisia siitä, että joskus ihmiskauppaa tapahtuu samassa yhteis- saman yhteisön sisällä, jopa saman perhepiirin sisällä. Se ei tietenkään tarkoita, että lapset antavat suostumuksensa tai eivät anna. Täytyy varmistaa, että syytetoimet ovat samanlaiset ihmiskaupan osalta ja että tietoisuutta nostetaan. Mutta saman aikaan sanotaan, että sanotaan nyt sitten, että perheestä lähtee lapsia. Kuka hyötyy perhe? Kuka vaatii palveluja? Kuka vaatii seksuaalipalveluja? Kuka ruokkii tätä järjestelmää, että on kirjaimista kadulla. Jos minä siellä istun kadulla alle viisi vuotta ja sekä minulta kukaan kysyy mitään eikä anna rahaa, jotain siinä on. Ja useammat lapset, joita näkee kadulla, no en nyt halua liioitella, mutta mielestäni useimmat kirjaavat lapset kadulla, he eivät ole sillä kanssa. Sillä on joku muu nainen. Minulla Pieni lapsi ei kukaan kaksivuotias siellä istu tekemättä mitään. Useimmat lapsista ovat pakotettuja olemaan siellä hiljaa istua. On tehty pitkä selvitys pakkokerjäämisestä. Asiaa tarkastellaan. Prosenttiluvut ovat kovin alhaiset, joita meillä on, mutta jälleen kerran tiedot ovat rekisteröidystä uhreista ja tietysti voidaan sanoa, että se on kätketty ilmiö, prosenttiluvut ovat alhaiset, mutta teemme tätä työtä, koska juuri tiedämme, että kaikki eivät ole rekisteröityneet uhreiksi ja tässä täytyy tehdä paljon enemmän työtä. Sitten elinkaupassa. Kiitos, että otitte asian esille. On totta. Ja muut jäsenet täällä ovat sanoneet samaa. Ei ole mahdollista, ettei kukaan tietäisi, että ihmiskauppaa on. Joku tietää, se voi olla joku lääkäyhtiöstä lääkäri, joku. Joku tietää, joku päättää sulkea silmänsä tai jos onkin tietämättömyyttä, niin sitten velvollisuutemme on varmistaa, että tietoisuutta on, ja tässä toimeenpano tulee kuvaan mukaan. Useille yrityksille on esimerkiksi uutta, että he ovat nyt oikeudellisesti artikla 5 mukaan vastuussa, ja heidän täytyy tietää ihmis- ihmiskaupasta. Se on oikeudellinen velvoite. Sitten direktiivistä tuli hyvin tärkeä kysymys. Kysymys takaisin teille. Meillä on lainsäädäntö, meillä on direktiivi, joka kriminalisoi työnantajat kolmansien maiden kansalaisten osalta, mutta samaa ei tehdä jäsenvaltiotasolla. Täytyy harkita, että pitääkö yhdistää oikeuskehykset. Tätä tutkimme artiklan 23 valossa, mikä tarkoittaa, että tarkastelemme olemassa olevia toimia, jotka jäsenvaltiossa ovat käynnissä. Kriminalisoidaan ne, jotka tieten tahtoen äh, käyttävät ihmiskaupan uhreja. Voidaan näitä muitakin ehdotuksia. Näitä tulee esille 2016. Sehän on ihan oikeastaan ihan pian minun mielestäni. Mitä kysynnälle on tehty? Itse asiassa teemme siinä paljon. Minä olen ensimmäisenä täällä painottamassa, että kyse ei ole haavoittuvuudessa. Tästä on kyse kysynnästä, tässä on kyse rahasta. Ja rahasta ei pelkästään laittomilla sektoreilla. Muistakaa se, kyseessä ovat lailliset sektorit, jotka ansaitsevat laillista rahaa tästä. Jos kyse olisi pelkästään ihmiskaupan käyvistä, niin tämä voitaisiin juuri pois paljon nopeammin. Kysynnässä, siis panemme tämän täysin merkille raportin ja nyt suosituksia seurataan sukupuoliasiat ottava, asia huomioon ottava raportti on käynnistetty ja sitten kriminalisointi niiden osalta, jotka tieten käyttävät uhrien palveluja. Ja jatkamme ehdotuksiin tehdään edellytyksiä. Me perustuen siihen, mitä olemme saaneet selville. En voinko sanoa niitä nyt, en, mutta voin kertoa teille, että oikeuskehys on selkeä, että toimivaltuus on komissiolla perussopimusten perusteella, kun puhutaan ihmiskaupasta seksuaalisen hyväksikäyttöön ja prostituutioon. Ja täytyy myöntää, kuten monet arvoiset jäsenet ovat salissa sanoneet, että Prostituutio on kovin korkean riskin sektori. Äskettäin Saksan poliisissa joku korkea-arvoinen viranomainen sanoi, että useat ihmiskaupan ovat prostituutissa. Se ei tarkoita, että ne ovat sama asia, mutta se tarkoittaa, että meidän täytyy näitä ihmisiä suojella tällä sektorilla. Sitten yksin matkustavat alaikäiset. Me olemme ensimmäisenä painottamassa no sitä me emme voi komissiona tehdä, mutta tarvitsemme lastensuojelun järjestelmiä, Lapset ovat lapsia asemasta riippumatta ja meidän täytyy sitä painottaa. Kyse ei ole siitä, mistä he tulevat, mikä ikäryhmä on. Jos lapsi ei ole tämmöisen ennen kaikkea tärkeä, sitten teitä täytyy suojella asemasta riippumatta ja sen vuoksi on tämä koska koskeva tarkastelu käynnistetty. Ja sitten viimeisenä tietysti täytyy ymmärtää ja täytyy olla johdonmukaisuus maahanmuutto- ja äh, turvapaikkapolitiikan välillä. Täytyy kuitenkin sanoa, että meidän täytyy myös ajatella sitä, että suurin osa yksilöidyistä uhreista voi siis olla, siis se voi olla tietysti, että he ovat EU-kansalaisia. Siis kyse ei ole pelkästään maahanmuuttopolitiikasta, jota täytyy tarkastella tässä. Meidän täytyy tarkastella sitä, että miten näitä ihmisiä suojellaan siltä, että he joutuvat uhreiksi. Ja ellei siis elämme seuraa rahaa niin sanoakseni, kaikissa muodoissaan, kaikilla sektoreilla, kuka hyötyy tästä tieten tai ei tieten, ja ellei käsitellä kaiken hyväksikäytön kysyntää. Niin minähän 12 tuntia käsittelen tätä asiaa ja sillä kokemuksessa sanon, että ei muuten päästä mitään. Siis laki täytyy toimeenpanna ja näin laki sanookin. Kiitoksia. Thank you, uh, Dr. Vasiliadou, and I think from that applause you can... Kiitoksia, tohtori Vasiliadou. Ja varmasti huomaatte, että tämä on erittäin kattava mietintö. Meillä on erittäin vähän aikaa, mutta tämän vuoden 2011 direktiivin tavoite on ollut luoda koordinaattori sille, mikä on ollut erittäin monimutkainen direktiivi ja monimutkaiset asiat, jotka täällä ovat tulleet esille maahanmuutto, turvapaikan hakeminen – yhdessä aamussa me voi käsitellä kaikkea, mutta niin hyvin kuin käsittelit erittäin hyvin näitä erittäin monimutkaisia asioita. Ja haluaisin sanoa, että haluaisin kehottaa teitä ottamaan huomioon se, mitä jäsen, jäsenet ovat todenneet. Minä FM-valiokunnan kollegani varmasti ovat, olemme samaa mieltä siinä, että yhä enemmän jäsenet haluavat olla mukana tässä asiassa yksityiskohtaisemmin kuin pelkästään nyt tämän aamun mittaisen session verran. Minusta siis vaikuttaa siltä, että olemme käsittäneet tämän nyt vain hyvin pintapuolisesti tänä aamulla, kun otetaan huomioon, miten monimutkainen tämä on en minä teille viittä tuntia tietysti anna, mutta kollegat varmasti tietävät, mistä puhun. Nämä asiat ovat niin monimutkaisia, että meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voitaisiin jaotella tämä kertomus esimerkiksi eri osiin ja sitten käsitellä sitä syvällisemmin. Mutta kuten reaktiosta näette, niin täällä ollaan kovin kiinnostuneita aiheesta. Toivottavasti saamme pian nähdä teidät taas. Nyt pahoittelut seuraavalle vieraallemme. joka... She's coming. Um, quickly, I hope. Kristina Kangaspunta on tällä paikalla. Thank you. While you're coming, I'm just going to introduce this. Clearly trafficking is a global Kyseessä on ihmiskauppa globaalina kysymyksenä. Kiitoksia siitä, että kaikki tämän, olette ottaneet tämän asian esille. Toivottavasti asia voidaan hoitaa paremmin. Tässä on kyseessä kansainvälisen ihmiskaupakertomuksen joukosta vastaava henkilö. En nyt mitään pitkä esittelyä tee, mutta jos sitten meille pienen yhteenvedon tästä kertomuksesta, ottaen huomioon, että ihmiskauppa on globaali kysymys ja meillä on täällä hyvin kokeneita jäseniä, jotka ovat tutustuneet tähän taustaan. Jos voisit antaa yhdenvedon tästä jotkut nyt ovat jo lähteneet, otamme sitten täällä kysymyksiä. Jos saatte hyvin vähän kysymyksiä, niin ehkä voitte niiden avulla sitten lisätä tähän teidän esityksenne jotain. Anteeksi, että tässä nyt on aikarajoja näin paljon. And, and, uh, uh, and let me start by expressing my uh, Kiitoksia. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että voin puhua täällä tänään Minulla kyllä on tällainen PowerPoint-esitys, jonka haluaisin teille nopeasti esitellä. Se ei ole pitkä ja arvostan sitä, että, mm, tai tiedän, että teillä ei ole paljon aikaa käytettävissänne. Haluaisin myös sanoa, että tunnen olon hieman ulkomaalaiseksi, koska olen YKsta, joten tämä ympäristö on vähän outo. No me olemme kaikki täällä ulkomaalaisia, sanoo puheenjohtaja. Mutta järjestöpuolelta katsoen siis ulkomaalainen. Kun puhutte ihmiskaupasta, niin käytän toista sanamuotoa, jota me YKssa käytämme. Yhdistyneen kansakuntien huumausaine- ja rikollisuusvirasto on tehnyt erilaisia kertomuksia. Tämä on neljäs niistä. Tällä kertaa siinä on kaksi osiota. Yksi, joka on tällainen ohuempi, sisältää maailmanlaajuisen ja alueellisen näkökulman. Ja sitten meillä on paksumpi kertomus, joka sisältää kaikkien niiden maiden maaprofiilit, jotka tässä on katettu. Tässä on yhteensä käyty läpi 128 maata ja niiden maiden profiilit näette tuossa kertomuksessa. Tässä näette, mitkä maat tämä kertomus kattaa. Ja kuten näette, ne maat, jotka eivät kyenneet vastaamaan kysymyksimme, ovat tavallisesti Afrikassa – ja joissakin Aasian maissa. Sitten jotkut näistä päälöydöksistä, jotka löytyvät tämän tietoanalyysin pohjalta. Ensinnäkin ihmiskauppaa tapahtuu kaikkialla. Olemme saaneet nähdä, että uhreja tunnistettiin 152 kansalaisuudesta 124 maasta vuosina 2010-2012. Lisäksi saimme nähdä, että ainakin viisi henkilöä aina samasta lähtömaasta kaupattiin samaan loppumaahan. Vaikka me kattanut kaikkia maita, voimme aika todennäköisesti sanoa, että miltei kaikissa maissa on jonkunnäköistä ihmiskauppaa. Ne virrat, joita me tässä nyt saimme nähdä, olivat alueiden välisiä. Merkitsee sitä, että ihmisiä kaupataan eri mantereiden välillä. Meillä on kolme tärkeä keskiötä. Yksi on lähi siis loppukohteena. Yksi on Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka, Karibian alue ja toinen taas sitten Länsi- ja Keski-Eurooppa. Ja päälähtömaina näihin keskiöihin ovat Etelä-Amerikka, Etelä Saharan eteläpuolinen Afrikka, Etelä-Aasia ja Itä-Aasia. Eli ihmiset siirtyvät köyhimmiltä alueilta vauraamille alueille. Tämä on nähty myös alueellisella tasolla ja tasolla. Rajoitettava rikos on sellainen, joka usein merkitsee sitä, että siinä ovat kyseessä siinä on kyseessä rajallinen maantieteellinen ulottuvuus. 20, 34 prosenttia tapahtuu saman maan sisällä. Kaikki muu on raja ylittävää. Suurin osa uhreista ovat siis ulkomaalaisia. On, suurin osa uhreista on ulkomaalaisia. Vain neljäsosa uhreista kaupataan alueiden tai mantereiden välillä. Samalla jos katsotaan näitä kauppaajia, niin saattaa nähdä, että suurin osa heistä ovat niiden maiden kansalaisia, jossa heidät on tuomittu. 64 prosenttia tuomituista ovat siis sen maan asukkaita, jossa heidät tuomitaan. Jonkun verran on myös saman alueen ulkomaalaisia tai muilta alueilta. Then, Increased, there, are, there is increased detection of trafficking for Lisäksi on yhä enemmän tunnistettavissa ihmiskauppaa, jonka tavoite on muu kuin seksuaalinen hyväksikäyttö. Miksi kuitenkin seksuaalinen hyväksikäyttö on uhrien kauppaamisen päätavoite? Maailmanlaajuisesti 53 prosenttia on tällaisia, 40 prosenttia pakkotyöhön ja sitten on muita muotoja. Viime vuosina on saatu nähdä, että pakkotyö uhrien määrä on jatkuvasti kasvussa. Tätä ei kuitenkaan ole nähtävissä Länsi- ja Etelä-Euroopassa, eli pakkotyötä ei ole niinkään huomioitu Euroopan unionin alueella. Se kuitenkin on huomattavissa selkeästi muilla maailman alueilla. Tämä on myös nähtävissä tästä alueellisesta vertailukaaviosta, jossa nähdään, että Eurooppa, joka tässä on punaisella, viimeinen rivi. Ja punaisella siis onkin tämä seksuaalinen hyväksikäyttö 66 prosenttia Euroopassa ja Keski-Aasiassa ovat ihmiskaupan joita käyttää seksuaalisesti hyväksi, 26 prosenttia pakkotyöhön. Jos verrataan esimerkiksi Itä-Aasiaan, Etelä-Aasiaan ja Tyynen valtameren alueeseen tilanne on toisenlainen. 64 prosenttia uhrista siellä joutuvat pakkotyöhön. Tilanne siis vaihtelee voimakkaasti maasta toiseen. Naisten osuus on merkittävä ihmiskaupassa sekä uhreina että tekijöinä Naisia on 32 prosenttia tekijöistä, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä verrattuna muihin rikoksiin. Samalla jos katsotaan sitten uhreja, niin miltei 50 prosenttia uhreista on naisia. Ja jos siihen lisätään tytöt, eli alle 18-vuotiaat, niin päästään 70 prosenttiin uhreista, jotka maailmanlaajuisesti ovat siis naisia. Sitten siis on pienempiä ryhmiä, jotka ovat aikuiset miehet ja pojat. Sitten jos katsotaan naisten uhrien määrää, siis 70 prosenttia uhreista, useimpia heistä käytetään seksuaalisesti hyväksi. Mutta jos katsotaan niiden ryhmää, jota on hyödynnetty, pakkotyöhön esimerkiksi, niin 35 prosenttia niistä uhreista on naisia. Joten voidaan tehdä yhteenveto, että vaikka miehiä viedään pääasiassa pakkotyöhön, niin naisia viedään sekä pakkotyöhön että seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kuten usean otteeseen mainittu, lasten lapsiin kohdistuva ihmiskauppa on jatkuvassa kasvussa ja tässä nähdään erityisesti tämä vihreä viiva, tunnistettujen tapausten määrä, tyttöjen määrä. Ja viimeisen kymmenen vuoden ajan tässä määrä on kasvanut 10 prosentista 21 prosenttiin, mikä on kovin huolestuttavaa. Tässäkin on valtavia alueellisia eroja. Euroopassa ja Keski-Aasiassa 18 prosenttia tunnistetuista uhreista on tyttöjä. Jos katsotaan saharaateläpuolista Afrikkaa, niin yli 62 prosenttia, 60 prosenttia naisista, anteeksi, uhreista on lapsia. Jos katsotaan lainsäädäntöä ja kriminalisointia, niin nähdään, että yli 2 miljardia ihmistä eivät saa suojaa niin kuin YK ihmiskauppapöytäkirja vaatisi. Se tuli voimaan vuonna 2003. Ja sen jälkeen, jos katsotaan lainsäädäntötilannesta, niin vain yhdeksän maata, eli viisi prosenttia kaikista maista, ovat maita, joilla on minkäänlaista lainsäädäntöä. Sitten on 10 prosenttia maista, joilla on vain osa, osittaista lainsäädäntöä, mikä merkitsee sitä, että vain osa tästä ihmiskaupasta on kriminalisoitua. Yksi sen muoto. Tai katetaan vain joitakin uhreja. Mutta jos katsotaan niiden maiden väestömäärät, joissa ei ole lainsäädäntöä ollenkaan tai jossa lainsäädäntö on osittaista, niin päästään kahden miljoonan. However, if we had a kaksi miljoonaa ihmistä. We didn't have very big success with the... Myöskään oikeustuomioiden määrä ei ole ollut mitenkään menestyksellistä. On monia ihmisiä, joita ei ole tuomittu ollenkaan vuosina 2010-2012 on 15 prosenttia, jota ei ole tuomittu lainkaan, ja sitten 26 prosenttia maista ovat, maista ovat sellaisia, joissa on annettu 10 tai alle tuomiota. Tämä tilanne on myöskään muuttunut viimeisen kymmenen vuoteen. Tilanne on vakaa ja tuomioiden määrä ei ole suinkaan lisääntynyt. Päätän tähän. Ja löydätte tämän kertomuksen tuolta nettisivulta. Me tietysti mielelläni sitten voin teille omatkin kappaleet tästä hankkia. Kiitoksia. I mean, obviously be very interesting to, to... Niin, kiitoksia. Tietysti olisi mielenkiintoista kuulla tästä lisääkin. Tämä on tärkeä kysymys. YK on toiminut tällä alalla vuosikymmeniä. Tulkit ovat ystävällisesti luvanneet meille antaa muutama lisäminuutin, että kollegat voivat esittää kysymyksiä. Onko kollegoilla kysyttävää? erityisesti YK-tilanteesta. Ei tämän jälkeen. Please. Ďakujem veľmi pekne um, za prezentáciu. Ja... Kiitos kovasti tästä alustuksesta. Kaksi kysymystä. Niin, kaksi kysymystä. Kiitos alustuksesta ne kovasti. Kysymykseni on, katsottiinko tässä myös alueita, joissa orjatyövoimaa käytetään? Tiedättekö teollisuusalat, sitä käytetään? Toinen kysymys, että nyt kun on kasvamassa määrin lapsia, jotka pakotetaan osallistumaan sodankäyntiin, oliko tämä esillä teillä? Onko teillä tietoja lapsisotilaista? Tiedättekö lapsista, jotka ovat kovin mm, nuoria ja joiden täytyy kantaa asetta ja taistella. Tiedättekö tästä tilanteesta? If there aren't me, uh, Onko muuta kysyttävää, äh, kollegat? Jos ei, niin kysyisin ihan selkeää kysymystä. Saattaa olla, että kykene vastaamaan, mutta haluaisin tietää, mikä teidän äh, yhteistyömallinne on tämän ihmiskauppan todennäköisesti vastaavan koordinaattorin kanssa? Ja onko jotain tilastoja tästä? Onko tilasto-ongelmia EUn toimintojen välillä? vaikka kyseessä on todella globaali kysymys. Ja teettekö jonkunnäköistä yhteistyötä tällä alalla? Vai voitteko työskennellä meidän kanssani EU-yksikön? Jos teillä on näkemystä tästä, niin sekin on ihan hienoa. Haluaisin vain esittää tällaisen kysymyksen. Jos haluatte myös sitten päättää, niin sekin olisi hyvä. Kiitoksia vielä kerran tulkeille. Thank you very much. If I understood, I'm, um, I was... Kiitos. Jos nyt ymmärsin, tässä kamppailin luurien kanssa, mutta jos ymmärsin, niin kysyitte orjatyön omaisista ja sitten olosuhteista ja lapsisotilaista. Lapsisotilas asiaa tarkastelimme ja siitä onkin tietolaatikko raportissa kyllä hyvin huolestuttavia lukuja lapsisotilaista, erityisesti konfliktialueilla Afrikan alueella löydettiin, jotka oli kaupattu konflikti osallistuville ryhmille. Tietysti toinen näkökohta siinä on, sehän ei rajoitu yleensä siihen, että käytetään lapsia sotilaina, vaan on muita hyväksikäytön muotoja, mukaan lukien tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö. Eli tästä tietoa on saatu. Eikä tilanne niin hyvä ole, täytyy sanoa. Sitten orjatyö asioista, jos sillä tarkoitatte pakkotyötä ja muita henkilöiden kaupan muotoja, niin aika paljon erilaisia orjakauppa, pakkotyö, orjatyö, asioita löytyy. joskin maissa lainsäädäntö on epäselvä, ei voida raportoida. Sitten ei ole selkeyttä siitä, että onko orjatyö itse asiassa sama kuin henkilöiden, henkilöillä käytävä kauppa, eli tässä on aika vaikea kattaa sitä asiaa, mutta kyllä orjatyön tyyppiset käytännöt valitettavasti joissakin maissa ovat sellaisia, joita syytetään äh, sen lainsäädännön puitteissa, joka koskee henkilöille käytävää kaippaa, mikä on meille tärkeää, koska usein vain tällä tavalla voidaan varmistaa, että uhreilla on heille kuuluvat oikeudet. Sitten yhteistyöstä. EUn ihmiskaupan vastaamassa sen elimen kanssa. Se onkin hieno ajatus ja, ja olemme todellakin suunnitelleet ja on meillä toimijakin ollut siihen suuntaan. Koska mielestäni, kuten sanoitte, niin on kovin tärkeää täydentää eurooppalaista kuvaa globaalilla kuvalla. Koska henkilöllä kauttava kauppa, vaikka se, se tapahtuu alueilla, niin siinä on niin paljon eri alueet kattavia osatekijöitä. Ja jos ajatellaan Eurooppaa, erityisesti Länsi-Eurooppaa, niin saimme selville, että siihen kuuluu todella monia kansalaisuuksia. 130, 130 maan kansalaisia yksilöitiin Länsi-Euroopassa. Eli tässä on laaja kirjo eri kansallisuuksia. Ja paljon Puhutaan samoista asioista, samasta ilmiöstä. Teemme pitkälti samoja johtopäätöksiä. Mutta tietysti jotkut asiat ovat vähän erilaiset ja eh, siinä mielessä meidän tietomme voi todellakin täydentää teidän ja toivottavasti yhteistyötä voidaan tiivistää vielä pidemmälle. Kiitos. Very much for your reports and we will... Kiitoksia tästä kertomuksesta. Me pidämme yhteyttä teihin yllä tulevaisuudessakin. Onko kollegoilla muita asioita? Jos ei, niin molempien val- valiokuntien nimissä julistan kokouksen päättyneeksi. Thank you very much. Thank you.